Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Hyvät ystävät, hyvät kollegat, käynnistämme työmme puoli tuntia myöhässä. Emme voi jatkaa kokoustamme kello 19 jälkeen. Sen takia joudumme tässä kokouksessa, mikä koostuu kahdesta osasta. Ensinhän me käsittelemme monivuotista rahoituskehystä kehystä vuoden 2020 jälkeen ja toisessa osuudessa mahdollisia uusia omia varoja Euroopan unionin budjetissa. Näin ollen haluan pyytää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä puhumaan tiiviisti, lyhykäisesti. Haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi, erityisesti teidät, jotka olette tulleet tänne kansallisista parlamenteista, ja myös Euroopan parlamentista. Evgenia Angelovan toivotan tervetulleeksi. hän on rahoitus- ja budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja Bulgaariasta. Hän on toisessa paneelissamme puheenjohtajana. Kyseessä on parlamenttien välinen kokous. Se on hyvin tärkeää, jotta voimme tiivistää suhteitamme Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä ennen kaikkea kun kyse on budjettikysymyksistä ja finanssipoliittisista kysymyksistä. Tässä ensimmäisessä osuudessa käsittelemme aivan erityisesti monivuotista rahoituskehystä vuoden 2020 jälkeen. Miten vastaamme nouseviin haasteisiin ja uusiin prioriteetteihin ja miten niitä rahoitamme? Kyse on kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin kuulemisesta budjettivaliokunta Euroopan parlamentissa on päättänyt laatia kaksi strategista valiokunta-aloitteista mietintöä. Ensinnäkin MFFstä ja toiseksi omien varojen järjestelmästä. Nämä mietinnöt hyväksytään tällä viikolla valiokunnassa ja maaliskuussa täysistunnossa. Kyse on siis omista varoista, tullimaksuista, jotka muodostavat hädin tuskin 10 prosenttia EU-budjetin omista varoista. Kyse on Euroopan parlamentin kantojen esittelystä ennen kuin komissio viimeistelee oman ehdotuksensa. Sitä odotetaan toukokuulla. Kertoisin hieman tämän kokouksen sisäisistä säännöistä. Ensinnäkin, miten voitte käyttää puheenvuoroja tässä kokouksessa. Haluaisin korostaa sitä, että tavanomaisen tapaan teemme parhaamme, jotta voimme varmistaa, että mahdollisimman moni voi ilmaista näkemyksensä, käyttää puheenvuoron, vaikkakin kokousaikamme on rajallinen. Ja täysistuntohan ylitti sille varatun ajan. Todennäköisesti kaikilla ei ole mahdollisuutta tänään käyttää puheenvuoroa, mutta huomenna iltapäivällä sitten keskustelut jatkuvat. Olisin kiitollinen, jos rajoittuisitte puheenvuoroissanne kahteen minuuttiin. Aika näkyy, kello käy, kun puhutte. Sitten voi olla, että keskustelujen mittaan aikaraja täytyy vieläkin tiukentaa. Joudun todellakin olemaan tässä tiukkana. Teillä on pöydillänne puhekortti kortteja. Ensinnäkin vihreä kortti, joka liittyy tähän MFF käsittelevään osuuteen, ja toinen kortti on keltainen, ja sitä käytetään omien varojen keskustelussa. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin olkaa hyvät ja täyttäkää puhujakortti ja antakaa se salivahtimestarille. Tämä pätee eh, kaikkiin parlamentaarikkoihin kaksi kansallisten parlamenttien eh, puheenvuoroa kuuntelemme ja tämän jälkeen sitten yhden Euroopan parlamentin jäsenen puheenvuoron. Ja tällä tyylillä jatkamme. Arvoisa puheenjohtaja, voimme hyväksyä tämän käytänteen keskustelussamme. Nyt annamme puheenvuoron valiokunta-aloitteisen mietintömme kahdelle laatijalle, Jan Albrechtille ja Isabel Tomaalle. En tiedä, kumpi mahtaa teistä käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Isabel Toma, olkaa hyvä. Bien. Euh, je vais m'exprimer en français. Aion puhua ranskan kielellä. Alkuun haluan toivottaa teidät tervetulleiksi, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet kun katsomme täältä käsin ja Strasbourgista käsin, te olette tavallaan puolet meistä, toinen osapuoli. Kyse on Euroopan unionin budjetista ja tässä me olemme, täydennämme toinen toisiamme. Kyse on menoista ja tuloista. Meidän tulee olla tässä liittolaisia niin, että emme ylitä toinen toistemme toimivaltuuksia. Kuitenkin vain harvoin meillä on mahdollisuus käydä näkemysten vaihtoa keskenämme. Ja minun mielestäni tätä liittolaisuutta tulisi vahvistaa mahdollisuuksien mukaan. Jotkut uskottelevat meille, että meillä olisi erilaisia intressejä, eriäviä intressejä, ja joskus ne olisivat jopa ristiriitaisia intressejä. Todellisuudessa kuitenkin nykyinen rakenne Euroopan unionin budjetissa on sellainen, että näyttää siltä, että tämän kautta kansalliset budjetit kasvaisivat. Eli tässä meillä on yhtälö ratkaistavana ja sen takia Euroopan parlamentti on päättänyt toimia näiden mietintöjen kautta. Meidän on muutettava Euroopan unionin tulorakennetta ja siitä syystä me olemme ehdottaneet budjettivaliokunnan tuella, että tuleva monivuotinen rahoituskehys ehdollistetaan tavallaan sille, että muutamme ja parannamme rakennetta unionin budjetin tulopuolella. Joskus väitetään, että me haluamme itsenäisyyttä Euroopan unionin budjettiin pikemminkin kyse on siitä, että haluamme pelastaa budjetin. Budjetin pelastamisen kautta EU:ssa. Kyse on siitä, että haluamme pelastaa myös unionin. Me keskustelemme ja voimme todeta, että nyt keskustellaan siitä, että monivuotinen rahoituskehys tulevalle kaudelle olisi pienempi kuin aiempi MFF senkin jälkeen, kun Kroatia on tullut mukaan. Eli nykyinen monivuotinen rahoituskehys tulee tässä siis väärin kohdelluksi, kohdelluksi eh, erinäisten leikkauksien muodossa. Ja kaikenlaisten sattumuksien kautta tässä matkan varrella. Näillä on se vaikutus, että ensisijaisina kärsijöinä ovat kansalaiset. He kärsivät budjettileikkauksista. ajatellen tässä kohesiota, alueita, kaupunkeja, tutkimusta. Ja ajattelen myös Erasmus-opiskelijoita, kaikkia niitä, jotka hyötyvät näistä budjettivaroista. Kun kyse on monivuotista rahoituskehyksestä tulevalla kaudella ja kun ajattelemme sitä tilannetta, jossa nyt olemme, niin tässä on suuria ristiriitaisuuksia. Kansalaiset ovat aivan hämillään tässä tilanteessa. Heille kerrotaan, että vastedes, kun ajattelemme perinteistä politiikkaa, kohesiopolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa, niin Eurooppa hoitaa myös paljon muita tehtäviä. Hoidamme pakolaisuutta, hoidamme terrorismin vastaista taistelua. Eurooppa hoitaa puolustusta ja ainakin puolustusteollisuutta. Eurooppa hoitaa julkisia investointeja ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Luonnollisesti Eurooppa hoitaa kaiken tämän, mutta euroakaan lisää ei missään vaiheessa anneta sitten kassaan silloin, kun näistä suurista poliittisista hankkeista puhutaan ja ilmoitetaan. Jos haluaa toimia vakavasti otettavasti budjettivaliokunnassa, niin emme me voi jatkaa tällä, tällä tavalla, tällaisessa tilanteessa. Luonnollisesti olemme siitä samaa mieltä, että olemme rakentaneet Schengenin eh, kyseenalaistamatta rajoja. Kansan eh, välinen tilanne on hyvin vaikea ja silloin tarvitaan eurooppalaista puolustusta ja investointia puolustukseen. Mutta me emme voi toteuttaa tätä, jos emme saa lisää euroja. Eli tämä on siis tilanne. Ja tästä syystä me todella haluamme esittää sen kysymyksen aivan vakavasti, että miten saamme sellaisen budjetin, joka on tämän kunnianhimoisen tavoitteiston tasalla? Keskustelut käydään neuvoston kanssa. Monet jäsenvaltiot siellä ilmoittavat, että 12 miljardia eh, jotka puuttuvat eh, yhdistyneen kuningaskunnan eh, lähdön jälkeen, eivät voi tulla maksuun uusien varojen kautta. Eli täytyy päättää prioriteeteista ja täytyy sitten tehdä leikkauksia tiettyihin Euroopan unionin vanhoihin rahastoihin niin sanotusti budjettivaliokunta ei ole vielä äänestänyt mietinnöstä, tämän sanon teille muistutuksena. Ja kaiken, mitä nyt sanon, sanon konditionaalimuodossa tästä syystä. Eli maaliskuussa täysistunto sitten hyväksyy mietinnön tai äänestää siitä. Mm, tietenkään meillä ei ole vielä konsensusta, mutta on kuitenkin parlamentissa laaja enemmistö näiden prioriteettien tukena. Perinteiset politiikan alat, jotka ovat solidaarisuuspolitiikka, esimerkiksi äh, kohesiopolitiikka, solidaarisuusrahasto ja yhteinen maatalouspolitiikka. Nämä politiikat ovat myös investointipolitiikkaa ja nekin liittyvät sisämarkkinoihin, yhtenäismarkkinoihin. Ei voi olla niin, että todetaan ensin, että lähdetään leikkaamaan niistä pilareista, jotka toimivat unionin budjetin pilareina, tukialkoina. Ja sitten halutaan laajentaa taloa. Eihän talon laajennus lähde, lähde liikkeelle sillä tavalla, että lähdetään leikkaamaan perustasta. Kyse on solidarisuuspolitiikasta, kyse on myös yhtenäismarkkinoihin liittyvistä politiikan aloista, sellaisesta politiikasta, jota kansalaiset meiltä odottavat. Kyse on siis investointipolitiikasta. Korostan tätä kohesiopolitiikan osalta vaan erityisesti. Kyse on suurimmasta osuudesta budjetissa, kun ajatellaan unionin budjettia. Meille kuiskutellaan korvaan, että yksi ratkaisu voisi olla se, että kohesiopolitiikka varattaisiin niille alueille, jotka ovat kaikista pahimmissa ongelmissa – Tämän valinnan vaarana, ei kenties lyhyellä aikavälillä, mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, olisi se, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät hyödy tai vähän, vähän vain hyötyvät tästä politiikasta, jätettäisiin ulkopuolelle. Ja tämä nettomaksaja näkymä ja se, että saadaanko unionin budjetista oikeanlaista äh, tuloa vai näkemyksenä vahvistuisi. Kuitenkin todellisuudessa kaikki hyötyvät näistä investoinneista. Onpa sitten tilanne jäsenvaltion kohdalla mikä tahansa, onko nettomaksaja tai nettosaaja. Kyse on investoinneista. Eikö minulla ollut kymmentä minuuttia käytössäni? Aa, anteeksi, pahoittelut. No niin, päätän puheenvuoroni sitten tähän. Sain väärää tietoa, arvoisa puheenjohtaja. Päätän puheenvuoroni toteamalla, että näin ollen Olemme tehneet aivan yksinkertaisesti laskelman siitä, että säilytetään olemassa olevat politiikat ilman mitään lisäyksiä. Tämä on jo ongelmallista. Ja sitten ne politiikan alat, jotka on lisätty MFFään, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu, kysymykset, jotka liittyvät pakolaisiin tai kysymykset, jotka liittyvät rajavalvontaan. Sitten teimme nämä lisäykset, yhteenlaskun ja otimme huomioon myös neuvoston vaatimukset puolustuspolitiikan osalta ja sitten teimme yksinkertaisen yhteenlaskun. Tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä pitäisi päästä 1,3 prosenttiin BKTLstä Tämä olisi järkevä tilanne, jotta kaikki tässä laskelmassa pysyy kasassa. Jotkut teistä voivat tästä järkyttyä. Te edelleenkin eh, pitäydytte yhdessä prosentissa, mutta tämä laskelma on hyvin järkevällä pohjalla. Ja jos tässä että ei pidetä kiinni, niin sitten Euroopan unionin kunnianhimosta täytyy tinkiä, ja se ei ole Euroopan parlamentin enemmistön kannan mukaista. Rapporteur, monsieur... Kiitos. Sitten Jal Olbricht, yhteisesittelijä. Yes, uh, thank, thank you. Kiitos uh, puheenjohtaja. Muutamia lisähuomioita vain. Eh, minä olen Puolasta ja minä puhun, eh, tulen puhumaan englantia. Tämä todellinen kysymys, joka meillä on kaikilla edessämme täällä parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa, on, että tiedämmekö tarkkaan, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen? Tiedämmekö me, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen Euroopan budjetille? Vastaus on hyvin selkeä. Ei, me emme tiedä. Me tiedämme, että britit lähtevät maaliskuussa 2019 ja koko tämä keskustelu, jota edustaja Tomaa tässä kuvaili, on se, mitä me odotamme Euroopan unionilta vuoden 2022 jälkeen. Eli mitä me odotamme? Mikä unioni on vuoden 2020 jälkeen? Ja mitä me haluaisimme tehdä yhdessä? Ja mikä olisi se yhteinen mitä me teemme ja mitä se maksaa ja mistä se raha tulee. Voi tietenkin sanoa, että teemme kaiken. Ei, ei, ei, ei. Mistä raha tulee ja mitkä ovat poliittiset päätökset? Toinen kysymys, olemmeko valmiita rahallisesti 2020 operationaalisiin ohjelmiin ja rakennerahastoja? Olemmeko valmiita? Ensimmäinen tammikuuta 2021 meidän tulisi viedä kaikki päätökseen 2019 puoliväliin mennessä. Ja meidän parlamenttina pitäisi viedä ainakin MFF-asetuspäätökseen ennen Eurooppa-vaaleja. Jos me emme viimeistele sitä, niin se tulee eh, viemään sekä vuoden 2019 ja 2020 ja se on jo liian myöhään. Se ei ole mitään uutta unionissa, mutta haluaisimme välttää tätä ja haluaisimme käynnistää välittömästi työmme 2020. Eli tämä on se kysymys, olemmeko valmiita toimimaan nopeasti kuudessa seitsemässä kuukaudessa työn, joka yleensä vie noin kaksi vuotta. Tämä on aika mielenkiintoinen esimerkki, koska se vaatii sopimuksen hallitusten kesken, jäsenvaltioiden hallitusten kesken sekä sopimuksen Euroopan parlamentin kanssa. Ja muistuttaisin vain, että vuosittaisessa budjetissa me äänestämme määräenemmistöllä neuvostossa ja MFFstä puolestaan vaaditaan yksimielisyys neuvostossa. Sen vuoksi menettely on erilainen ja yksimielisyyden lisäksi neuvosto lähettää parlamentille hyväksymismenettelyn mukaisesti ja parlamentilla on mahdollisuus vastata kyllä tai ei. Me olemme valmiita tähän, me olemme valmiita tekemään yhteistyötä nyt, heti. Emme halua odottaa neuvostoa. Mutta haluamme, että neuvosto ja jäsenvaltiot ja kansalliset parlamentit, että niillä olisi poliittinen tahto toimia yhdessä mahdollisimman nopeasti, koska jos näin ei käy, niin me emme ole valmiina ennen Eurooppa-vaaleja. Ja kun sanon me, ei se tarkoita pelkästään Euroopan parlamenttia, vaan Euroopan unionia. Euroopan unioni ei tule olemaan valmis ennen, muuto, ennen kuin vai, komissio vaihtuu, neuvosto vaihtuu. Me emme ole valmiita. Eli poliittisesti sanoen, kaikki jää auki tai avataan uudestaan. Joten meidän tulee viedä työmme päätökseen ja meidän tulee myös huomisessa keskustelussa puhua tästä MFFstä, koska MFFssä on kysymys kaikista Euroopan unionin harjoittamista politiikoista. Tämä on poliittinen keskustelu, joka koskee eh, EUn tulevaisuutta Brexitin jälkeen, eikä ainoastaan sitä, mitä se maksaa, vaan kysymys on siitä, mitä me haluamme tehdä yhdessä Brexitin jälkeen. Kiitos. Merci, monsieur Olbricht. Kiitos, edustaja Olbricht. Nyt esittelee vuodelle 2019, esittelijä Daniele Viotti. Hän on hyväksynyt sen, että hän käyttää vain seitsemän minuutin puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. No niin. esittelijänä aloitan italian kielellä. Haluan kiittää puheenjohtajaa, haluan kiittää teitä kaikkia kollegoita, että olette paikalle ja osallistutte tähän eurooppalaiseen parlamentaariseen viikkoon. Tämä on hyvin tärkeä tapahtuma me määrittelemme yhteistä linjaa työllemme ja aivan erityisesti tänä vuonna tarvitsemme yhteistyötä. Nyt kun muistamme, mitä kollegamme Toma ja Olbricht juuri sanoivat tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, budjettikysymyksiin on suhtauduttava vakavasti. Tuleva vuosi on aivan poikkeuksellisen relevantti. Kyse on menettelystä, jossa käydään samanaikaisesti neuvotteluja budjetista ja myös Brexitistä. Budjetti 2019 on hyvin haasteellinen toimi. Kyse on viimeisestä vuodesta MFFn osalta ja nyt on oikeastaan viimeinen mahdollisuus jatkaa poliittisia prioriteettejamme minä aion keskittyä kolmen keskeiseen seikkaan, joita nyt tässä kuvailen. Ensinnäkin normaalit toimet, jotka ovat mukana Euroopan parlamentin vuosittaisessa budjetissa, esimerkiksi eh, tutkimus. Mutta haluan keskittyä kolmeen prioriteetteen, eli todellisen sosiaalisen pilarin rakentamiseen. Minun mielestäni myös Euroopan unionin sosiaalipolitiikan kautta tulee vastata kansalaisten haasteisiin. Kyse on myös maahanmuuttovirroista, joita meidän täytyy käsitellä kysymyksenä myös niiden maiden näkökulmasta, josta nämä virrat lähtevät liikkeelle. On puututtava juurisyihin, niihin perusteihin, jonka takia tämä ilmiö on vahvistunut. Ja sitten tietysti täytyy muistaa myös Euroopan unionin puolustuspolitiikka. Luonnollisesti meidän on tehostettava toimiamme myös nuorisotyöttömyyden torjunnan alalla, aivan niin kuin hallitus ja valtioiden päämiehetkin ovat korostaneet olemme noin 400 miljoonaa euroa voineet lisätä varoja tähän työhön ja tarvitaan vielä lisää varoja todennäköisesti nuorisotakuuseen. On tehty paljon tällä alalla, mutta aina on niin, että näihin hankkeisiin löytyy liian vähän varoja. Ne ovat alirahoitettuja aloja. Täytyy muistaa Frontexin haasteet, maahanmuuton käsittelykysymykset, rajavalvonta. Kun kyse on Euroopan unionin puolustuksesta, niin komissio edistää valmistelevia toimia 12 miljoonalla eurolla. On tehty Mogherinin ulkopolitiikan korkean edustajan ja jäsenvaltioiden välillä sopimus tähän suuntaan. Myös tällä alalla on päästävä eteenpäin, jotta Euroopan unioni voi toimia kansainvälisesti, geopoliittisesti toimijana. Hyvät kollegat, Tarvitsemme vahvaa budjettia kaiken tämän toteuttamiseen. Tarvitaan vahvaa budjettia myös tuleville vuosille ja ensi vuodelle. Eli emme voi keskittyä vain siihen, että jokainen saa tuottoa budjetista, vaan kyse on strategisesta näkemyksestä Euroopan unionin hyväksi. On puhuttu jonkinlaisesta Euroopan unionin budjetin hajoamisesta, sirpaloitumisesta on ulkoisia eriä budjetin ulkopuolella. Välttämättä kaikki osat eivät ole parlamentaarisessa valvonnassa. Sitten näiden vuosien aikana on kehitetty myös teknistä puolta näiden välineiden suhteen. Ajattelen tässä esiriä aivan erityisesti. On tarpeen valvoa myös Euroopan parlamentin toimivaltuuksien toteutumista. Kyse ei ole pelkästään meidän tahdostamme, vaan kyse on perussopimuksesta. Tätä kautta voimme päästä sellaiseen politiikkaan, joka ei ole kaukana kansalaisista ja joka ei näyttäydy vain teknokraattisena puuhasteluna. Meidän täytyy totta kai huomioida myös neuvoston näkemykset. Neuvoston puolelta tulee aina uusia aloitteita Euroopan unionin tehtäviksi. Eli sitten ikään kuin kurotaan umpeen niitä vajeita, joita syntyy jäsenvaltioiden taholla ja sitten lisätään paineita budjettiin. Te, hyvät kollegat, kansallisissa parlamenteissa, meidän kanssamme, me kaikki käytämme näitä työpäiviä keskusteluihin, perusteellisiin keskusteluihin. Kun palatte omiin parlamentteihinne, pääkaupunkeihinne, teidän tulee tehdä hallitusten kanssa yhteistyötä ja painostaa hallituksia. Tämä pätee myös minuun. En tiedä, miten maaliskuussa vaaleissa käy, niin kuin tiedätte, meillä on tulossa hyvin vaikeat vaalit. Eli yritämme kaikki yhdessä päästä eteenpäin tästä tilanteesta ja siinä tarvitaan yhteistyötä myös neuvotteluissa. Ja nyt kun aikaa on vähän, esitän vielä toiveen siitä, että meidän tulisi pyrkiä määrittelemään yhteinen keskustelustrategia. Me olemme kansalaisten edustajia, me heidät on valittu parlamenttivaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa. Meidän tulee tehdä yhteistyötä, jotta vielä vuoden loppuun mennessä saamme sellaisen tilanteeseen, että voimme budjetin kautta vastata niihin todellisiin haasteisiin, joita edessämme on. Ja voimme tarjota myös kansalaiselle mielen rauhaa. Kiitos. Je remercie, monsieur Viotti. Kiitos, edustaja Viotti. Te mainitsitte ne seuraukset, joita monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyydestä koituu. Meillä on tässä melkomoisen jäykkä korsetti, joihin seitsemän vuoden menot on sidottu. Ja sitten syntyy kuitenkin ennakoimattomia tilanteita. Ja sitten on tällaisia budjetin laitamilla olevia eriä. Me puhumme tällaisesta budjettigalaksista ja siltä tämä kuvan muodossa näyttää. Kyse on erityisistä budjettirahoitusvälineistä. En tiedä, onko teillä kansallisissa parlamenteissa jonkinlainen valvontamahdollisuus, hallinta tässä tilanteessa? En ole aivan varma, että te pystytte hallinnoimaan ja valvomaan näitä välineitä. Eivät ne ainakaan Euroopan parlamentin täydessä valvonnassa näin ollen ole. Eli meidän tulisi päästä takaisin budjetin yhtenäisyyteen. Kiitos edustaja Viotti teidän puheenvuorostanne, joka kesti hieman alle seitsemän minuuttia. Ja sitten Hodi Sole, seitsemän minuuttia myös teille, olkaa hyvä. Um, uh, Kiitos, aion puhua englantia. Ensinnäkin sallikaa minun toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kollegat kansallisista parlamenteista. Haluaisin korostaa joitakin asioita, jotka liittyvät tulossa olevaan monivuotiseen rahoituskehykseen, lähtien siitä liikkeelle, mikä on tärkeää. Ensinnäkin vuoden 2020 jälkeinen monivuotisen rahoituskehys on puite, joka tarjoaa perustan moneksi vuodeksi, seitsemäksi vuodeksi, Kysymys ei ole pelkästään luvuista, vaan pääasiassa poliittisesta näkymistä. Budjetti muuttuu näkymiksi, hankkeiksi, prioriteeteiksi. Me tarvitsemme ensinnäkin sitä, että määritämme sen, mitä haluamme tehdä, mitä täytyy tehdä ja mitä ei tarvitse enää tehdä ja mitä emme halua lainkaan tehdä. Meidän täytyy myöskin määrittää, mihin me olemme menossa ajatellen poliittisia tavoitteita ja sen keskustella siitä, miten nuo tavoitteet muuttuvat luvuiksi. Sitten perustavanlaatuinen kysymys on se, että meillä on yhteisiä tavoitteita, että päätämme, miten niitä rahoitetaan. Mutta kysymys kuuluu, onko meillä näitä yhteisiä tavoitteita? Onko meillä nyt yhteinen näkemys siitä, minkälainen Euroopan unionin tulisi olla seuraavien kahden muutaman vuoden kuluttua. Olemme käyneet ensin keskustelua Euroopan tulevaisuudesta ennen kuin käymme keskustelua siitä, mikä on seuraavalla, seuraava rahoituskehys ja jos tällaista keskustelua käydään, onko sen kautta saavutettu johtopäätöksiä, joista ollaan yhtä mieltä. Komissiolla on ollut hyviä aikomuksia, mutta minulla on epäilykseni tämän suhteen. Toiseksi. Että tiedettäisiin, mihin ollaan menossa, on tärkeää myös tietää, missä ollaan nyt. Ja todellisuus on se, että EUn budjetti on vain yksi prosentti yhteenlasketusta BKTLstä jäsenvaltioissa ja noin kaksi prosenttia julkisista menoista Euroopan unionissa. Ja trendi on ollut aleneva huolimatta siitä, että haasteet ovat itse asiassa muuttuneet yhä intensiivisemmiksi. Minun kannaltani nykyinen budjetti ei osoita korkea kunnianimon tasoa eikä poliittista sitoutumista, jonka kautta saataisiin aikaan integroidumpi Euroopan, Euroopan unioni. Me täällä parlamentissa, meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja esittää sellaista volyymiä rahoituskehyksiin, jotka heijastavat sekä poliittista tahtoa että sitoutumista siihen, että saadaan integroidumpi, voimakkaampi Euroopan unioni. Kolmas asia. Meille budjettin täytyy selkeästi olla määritelty niin, että tavoitteena on kestävä kehitys, joka määritellään kattavalla tavalla. Joten Euroopan unionin budjetin tulisi olla eurooppalainen vastaus kestävän kehityksen haasteisiin. Ja ilmaista selkeä vastaus näihin koviin haasteisiin. Joten ehdotamme, että seuraava univuotinen rahoituskehys keskittyisi ja kattaisi prioriteetteja, jotka liittyvät kasvavaan eriarvoisuuteen ihmisten välillä, alueiden välillä, Euroopan unionissa. Budjettiin pitäisi myöskin keskittyä planeetan suojelemiseen torjumalla ilmastonmuutosta edistämällä siirtymistä toisenlaisen energian käyttöön Pariisissa jäsenvaltiot ja Euroopan unioni allekirjoittivat ja ratifioivat Pariisin ilmastosopimuksen, mutta nyt on aika sitten toimia. EUn budjetin tulisi olla vihreämpi, ja jos muutama vuosi sitten herra Barroso ehdotti, että ainakin 20 prosenttia menoista oli sellaisia, että ne liittyisivät ilmastotilanteeseen, meidän pitäisi nyt huomattavasti lisätä tätä osuutta – ainakin 30 prosenttiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, niin että voimme ottaa huomioon EUn uudet kansainväliset sitoumukset, kuten mainitsemani Pariisin sopimus tai kestävän kehityksen tavoitteet. Metodologian, jolla lasketaan ilmastoon liittyvät menot, sitä pitäisi korjata, jotta se vastaisi ilmastosopimusta, jotta se olisi kattavampi ajatellen instituutioita ja sitä, miten hallinnoidaan hankkeita, ja jotta se myöskin mahdollistaisi kunnollisen seurannan. Yhden prioriteetin tulisi olla myös se, että investoitaisiin enemmän tulevaisuuteemme, Ilmast- investoitaisiin enemmän tuleviin sukupolviin, kuten Erasmukseen tai nuorisotyöllisyysaloitteeseen, ja että investoitaisiin enemmän tulevaan teknologiaan tutkimusohjelmien kautta, tulevaan infrastruktuuriin ja myöskin me nimittäin olemme taipuvaisia unohtamaan kulttuurin, että investoitaisiin enemmän myös kulttuuriin. Se investoitaisiin enemmän tutkimuksiin ja innovaatioon, sitä pitäisi lisätä, ottaa huomioon erityisesti sellaiset ulottuvuudet, jotka ovat sosiaalisesti ja ympäristöllisesti relevantteja. Tällä nykyisessä tutkimuksen puitteohjelmassa vain pieni osa on osoitettu vihreälle tutkimukselle ja ja verrattuna aiempiin tutkimuksen puiteohjelmiin, niin ajatellen myöskin sitten verkkojen Eurooppaa, siinä pitäisi enemmän keskittyä rajat ylittäviin energia- ja liikenneverkostoihin. Yksi prioriteetti, tämä on viimeinen kommenttini, meille on tärkeää, että EU tulisi myöskin harjoittaa ennakoivaa maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaa, ja myös tämän tavoitteen tulisi olla osana seuraavaa monivuotista rahoiskehystä, sillä pelkään, että kun puhumme maahanmuutosta tai muuttoliikkeestä, pääasiassa keskitytään turvallisuuteen ja siihen, että rajoja hallinnoidaan ulkoraja, mutta EUn tulisi osaltaan edistää sitä, että älykkäästi hallinnoidaan maahanmuuttovirtoja niin, että niistä tehdään laillisia ja turvallisia, että ostetaan enemmän varoja humanitaariselle tuelle ja että luodaan eh, toimivia eh, sisäisen siirron ohjelmia tai eh, laillisia järjestelmiä, jotka edistäisivät sitä, mitä maat ottavat vastaan enemmän pakolaisia, että saadaan aikaan enemmän kotouttavaa politiikkaa niin, että myöskin saadaan mukaan maahanmuuttajat ja pakolaiset koulutus koulutuksen puitteissa. EU tulisi olla poliittisesti ja taloudellisesti johdonmukainen, ja tällä tarkoitan sitä, että se mitä me teemme tai mitä me haluamme saavuttaa EUn sisällä, sen tulisi myöskin olla sellainen, mitä me edistämme maailmanlaajuisesti EUn ulkopuolella. Meidän pitää edistää demokratiaa, rauhaa, ihmisoikeuksia ja luonnollisesti kestävää kehitystä – ja tätä varten me tarvitsemme voimakkaamman Euroopan globaalina toimijana. Kiitos. Merci, monsieur Solé. Kiitos, edustaja Sole. Nyt annan puheenvuoron eh, heille, jotka ovat sitä pyytäneet. Ainoa vihreä kortti on nyt tullut senaattorilta, kansallisen senaatin jäseniltä. Euroopan parlamentin jäsenet eivät ole nyt vielä pyytäneet puheenvuoroa. No niin, vihreitä lappuja alkaa näkyä. Ensimmäinen on Mulder Alankomaitten parlamentista. Ik ben geen eh, mevrouw, maar een eh, heer. Eh, en ole ollenkaan mikään rouva, vaan ihan kyllä miespuolinen. Ja puhun hollantia. Minusta budjetin ydin on valita. Euro voidaan käyttää vain kerran ja sen tietää kaikki, jotka hallinnoivat budjettia. Ja silloin täytyy tehdä poliittisesti vaikeita valintoja. Eli parlamentaarikkona tiedätte, että haluaa käyttää rahaa, mutta samassa ehdotuksessa täytyy miettiä, mistä säästetään. No, sanotaan, että ei pidä puhua rahasta, vaan tavoitteista ja parlamentti haluaa, että rahaa olisi hieman enemmän ja teidän täytyisi nyt sitten vakuuttaa hallitukset, että se on välttämätöntä. Koska jos te haluatte käyttää enemmän rahaa, se tarkoittaa sitä, että kansallisten parlamenttien täytyy itse säästää tai nostaa veroja. Ja uskokaa pois, että todellakaan ole suosittu, jos sanot, että koska Eurooppa ei halua säästää, niin me säästämme nyt sitten esimerkiksi terveydenhuollosta tai nostamme veroja. Tällä ei todellakaan tule suosituksi. Ja sen lisäksi Euroopan unioni pienenee Brexitin myötä, joka tarkoittaa sitten loogisesti sitä, että budjetti pienenee ja parlamentti pienenee. No miksi tässä nyt ei sitten käy näin? Ihmettelen tätä. Eli jos tulee ehdotuksia lisäkuluista, niin sitä ennen pitäisi katsoa nykyisten menojen tehokkuutta. Aivan liian usein näkee, kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin tulee käymään, niin näkee äh, valokuvia tyhjistä lentokentistä tai satamista, jotka on rakennettu EUn rahoin, ja tämä ei ole suosittua. Ja kysymyshän on myös äh, esimerkiksi äh, eurooppalaisista veroista. Sanoisin, älkää edes aloittako tätä keskustelua. Jos äh, alankomaalaiset saavat tietää, että puhutaan eurooppalaisista veroista, niin silloin he lähtevät kävelemään. No, mitä Euroopan pitäisi tehdä? No, Euroopan pitäisi ratkaista suuria rajat ylittäviä ongelmia, joita maat itse eivät voi ratkaista. Ilmasto, turvallisuus, maahanmuutto, ja ehkäpä meidän pitäisi budjetissa katsoa nyt, että mitkä ovat prioriteetit, eh, prioriteetit ja mihinkä tulee kiinnittää huomiota. Niin. Kiitos, herra Mulder. Seuraavaksi Merci, président. Je remercie... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää puheenvuoron jo käyttäneitä esittelijöitä, varjoesittelijöitä, jotka kertoivat meille monivuotisen rahoituskehyksen valmistelutyön etenemisestä. Haluaisin nostaa esille kolme seikkaa. Ensinnäkin kohesio. Voin yhtyä niihin huoliin, joita Isabel nosti esille. Jos me haluamme heikentää kohesiota, niin sitten kohesiopolitiikan heikentämisen kauttahan se tapahtuu. Me tarvitsemme kohesiopolitiikkaa, koska meillä on myös uusia haasteita edessämme. Nyt puhutaan oikeastaan uudesta sukupolvesta. Täytyy integroida muita politiikkoja kohesiopolitiikkaan. Kun esimerkiksi puhumme maahanmuuttajien kotouttamisesta, aivan niin kuin Espanjan kollega juuri totesi, kyse on esimerkiksi koulutuksesta, työhönpääsystä ja niin edelleen – Nämä hankkeet ovat kohesiohankkeita suurissa metropoleissa. Meidän tulee suhtautua siis kohesiopolitiikkaan uusien haasteiden näkökulmasta, eikä niin, että heikennetään kohesiopolitiikkaa. Ja toiseksi omat varat. Täytyy lisätä jäsenvaltioiden osuutta. Nyt on tehty ehdotuksia ja tulee käynnistää neuvottelut, jotta ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole niinkään halukkaita osallistumaan enemmissä määrin unionin budjettiin. Heidät täytyy nyt vakuuttaa siitä, että esimerkiksi puolustuspolitiikka ja rajavalvontapolitiikka on juuri sitä politiikkaa, joka koskettaa näitä maita, joiden perinteisesti on ollut vaikeampi antaa suurempaa osuutta budjettiin. Kyse on myös siitä, että kehitettäisiin transaktioveromahdollisuutta, digitaalisen talouden veroa ja myös hiilitalouden veroa. Meillä on os, osuus, joka käsittelee juuri näitä kysymyksiä, sanoo puheenjohtaja. Portugalin parlamentti on luonut erityisvaliokunnan, jossa seurataan MFF-kehitystä nyt, kun neuvotellaan tästä uudesta konseptista ja myös myöhemmässä vaiheessa, kun neuvotellaan kahdenvälisesti Euroopan unionin toimivälinten ja Portugalin kesken. Kiitoksia. Nyt Euroopan parlamentin jäsen Jose Manuel Fernandes. Si, monsieur le président. Tout le monde... Kiitos puheenjohtaja. Kaikki tietävät, että Euroopan unionilla on korkea kunnianhimon taso ja strategia 2020 on tästä todiste. Kaikki ovat sen hyväksyneet. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja kaikki parlamentit ovat sen hyväksyneet. Yksi prosenttiyksikkö BKTLstä, sen tulisi sitten riittää kaiken tämän toteuttamiseen. Budjetti on pieni näiden kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseen. Keskusteluissa ei kuitenkaan tulisi keskittyä tähän metodiin, metodi on ikään kuin yhteenlaskua ylhäältä alaspäin. Jokaisen jäsenvaltionhan pitäisi todeta, että mitä se oikein haluaa. Ja tulisi vielä päästä yksimielisyyteenkin. Mitä halutaan esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin alalla, nuorten suhteen, kohesion suhteen, maahanmuuton osalta, solidaarisuuden alalla. Ja sitten tehtäisiin tämä yhteenlaskutoimitus. Eli mihinkä tulokseen sitten päästäisiin tässä laskutoimituksessa. Yksi 1,1 prosenttia kenties, Euroopan parlamentissa noin 1,3 prosenttia aivan yksinkertaisesta syystä. Strategia 2020 tavoitteet eivät suinkaan ole täyttyneet. Meillä on uusia haasteita turvallisuuteen, maahanmuuttoon ja puolustukseen liittyen. Me haluamme olla kansalaisten vaateiden tasolla. Täytyy huomioida myös Brexit vähemmän, 10 äh, miljardia vähemmän vuodessa. Ei 1,3 prosenttia ole mikään valtava tähtitieteellinen summa. Ei tämä ole mikään ihmeellinen summa 27 jäsenvaltiolle, mutta tällä rahalla pitäisi sitten onnistua tekemään monenmoista. Ei neuvostokaan voi tätä hanketta vastustaa. Jos me katsomme kaikkien jäsenvaltioiden lausuntoja ja kannanottoja, kaikkien jäsenvaltioiden eh, lausuntoja, niin edes 1,3 prosenttia ei riitä vastaamaan Euroopan unionin kansalaisten tavoitetasoon. No selvä, päätän puheenvuoron. <laughs> niin, kiitoksia. Seuraavaksi kollega, Kvasil Kokos Romaniasta. Olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea privind viitoarea finanțare a Uniunii Europene nu poate avea loc fără a ține cont de lecțiile... Nyt käymme keskustelua tulevasta rahoituksesta. Sitä keskustelua me emme voi käydä, jos emme huomioi tämän kauden tilannetta nykyisessä MFFssä. Olemme käyttäneet monivuotisen rahoituskehyksen varoja, jotta voimme toteuttaa poliittiset prioriteetit ja vastata haasteisiin. Kuitenkin tämä hyvin matala varojen taso on riittämätön, jotta sillä voitaisiin vastata poliittiseen, poliittisiin haasteisiin, joita nyt edessämme on. Eli meidän on käsiteltävä omien varojen järjestelmää. Tätä 2016 jo Mario Montin johtama työryhmäkin ehdotti. Eli tarvitaan kestävämpää, ennakoitavampaa budjettia, tarvitaan myös avoimuutta kansalaisten edessä. Tarvitsemme sellaisen järjestelmän, joka on todellinen omien varojen järjestelmä, joka on merkittävämpi osuus Euroopan unionin budjetissa, ainakin puolet enemmän verrattuna jäsenvaltioiden budjetteihin. Eli täytyy päästä tasapainoon Euroopan unionin käyttämien resurssien suhteen ja toisaalta jäsenvaltioiden resurssien välillä. Tarvitsemme avoimuutta, demokraattista valvontaa tulopuolella. Tällä hetkellä kansalaiset eivät suhtaudu kovinkaan luottavaisesti Euroopan unionin politiikkaan. Viime vuosien aikana on ollut rahoitusmekanismeja, rahoitusvälineitä, joita on luotu – hyvin laajalla kirjolla, eikä niinkään ole kannettu vastuuta kaikesta tästä. Eli meidän täytyy avoimella demokraattisella tavalla selittää kansalaisille tämä hyvin monimutkainen järjestelmä. On muutettava tätä hyvin monimutkaista rahoitusarkkitehtuuria Euroopan unionissa niin, että saamme Euroopan unionin budjetin, joka on hyvin lähellä niitä prioriteetteja, joita kansalaisilla on. Kiitos. No, Joel. Ja nyt Joël Giraud, hän on Ranskan kansalliskokouksen budjettiesittelijä. President. Bien. Kiitos äh, puheenjohtaja. Jos nyt äh, puhutaan myöhemmin äh, omista varoista, niin Kyllä sen tietää, että tämä tulee muuttumaan hyvin vaikeaksi, kun Iso-Britannia lähtee. Samanaikaisesti täytyy kuitenkin puhua hyvin monista asioista ja pyydän heti anteeksi, jos taas lähden puhumaan tästä näistä alennuksista. Ranskahan vastustaa tätä ja minä palaan tähän aina uudelleen ja uudelleen. Me maksamme miljardin enemmän kuin esimerkiksi Saksa. Ja välillä meillä on myös ongelmia alvien kanssa, jotka myös ovat tietynlainen alennus. Mutta tästä tullaan taatusti keskustelemaan ja odotan, että Saksassa SPD ja CDU välillä kirjattaisiin, että halutaan, sopimuksen kirjattaisiin, että, että EUn budjettia haluttaisiin nostattaa Täällä on puhuttu Euroopan projektin tarpeeksista ja minusta on luonnollista, että rikkaat maat tukevat köyhempien maiden kehitystä. Sitä kutsutaan solidaarisuudeksi. Mutta kuitenkin rikkaat maksavat koko ajan enemmän ja enemmän. Ehkäpä osa rakennerahastojen varoista voitaisiin äh, kohdentaa niihin maihin, jotka kärsivät eniten. Ehkä meidän pitäisi toteuttaa tällaista rakenteellista politiikkaa ja sitä kautta turvata Euroopan integraatio. Ja nyt äh, edustaja Kadia Zabal Euroopan parlamentista, olkaa hyvä. Kiitos johtaja. Kun me puhumme Euroopan unionin tulevasta budjetista usein saamme kuulla, että täytyy tehdä eh, enemmän, mieluummin kuin vähemmän. Tämä kiinnittää paljon huomiota sillä, että kun me käymme sitä läpi yksityiskohtia ja puhumme poliitikosta, niin ja pitäisi tehdä enemmän sillä, että on vähemmän käytettävissä, niin se on mahdotonta. Ja ensimmäinen asia, joka täytyy tehdä todellakin selväksi, on tämä. Ja toinen kysymys on sitten se, että jos me haluamme tehdä enemmän, silloin pitää myöskin ottaa budjettiin enemmän rahaa. Ja jos emme halua hyväksyä sitä, että tehdä vähemmän politiikkaa Euroopan tasolla, niin se täytyy hyväksyä sitten, että se oli mahdollista siksi, että emme ole valmiita laittamaan enemmän rahaa budjettiin. Nyt tämän rahoituskehyksen puitteissa meillä on ollut pakolaiskriisi ja maahanmuuttokriisi, ja kun meillä on halunneet investointisuunnitelmaa ja haluamme lisää solidaisuutta Euroopan, niin meidän täytyy sitten pyrkiä etsimään rahaa muista ohjelmista, joita voimme rahoittaa tätä kaikkea. Ja tämä osoittaa sen, että ei voida tehdä enemmän sillä, että on vähemmän. Täytyy tehdä ratkaisuja. Ja jos me haluamme yhteistä maatalouspolitiikkaa, silloin meidän, jos me haluamme ylläpitää sitä Euroopan tasolla, meidän täytyy katsoa sitten, halutaanko se palauttaa kansalliseksi politiikaksi. Jos me haluamme kohesiopolitiikkaa, ja toivottavasti alueilla samalla tavoin joudumme tekemään päätöksen siitä, että on mahdollisesti sellainen sellainen ratkaisu Euroopan tasolla, joka ei hyödy tätä kohesiopolitiikkaa. Kysymys on siitä, että on solidaisuutta vauraampien ja köyhempien alueiden välillä on edellys poistaa Euroopan unionilta tätä kohesiopolitiikkaa ja aikaan sanoa, että tämä ei johtaisi johtaisi siihen, että tapahtuu enemmän edistystä vauramilla alueilla. Sama koskee myöskin muita eri alueita, jotka täällä on mainittu. Yksi asua, jotka haluaisin ottaa esille, vaikka vähän aikaa, on joustavuus me sanomme, että nyt se mitä tapahtuu seuraavien kymmenen vuoden aikana, ja ajatellen kaikkia äh, reaktioita, e, meillä ei voi olla kaikkia vastauksia, koska me tiedä kaikki kysymyksiäkään tai haasteita vielä, niin silloin meidän täytyy olla joustavuutta. Tarvitsemme tästä syystä e, sen, että e, tätä mun asia, joka on esimerkiksi hallitusten kanssa, Portugali otti tämän juuri esille, siitä, että seurataan näitä neuvotteluja jos me emme pääse sopimukseen nyt, niin esimerkiksi tulemme hukkaamaan kaksi vuotta, jota tarvitaan niin poliitikkojen toteuttamiseen. No, John. Kiitos. Ja nyt John Lahot. Hän on budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja Irlannin parlamentissa. Olkaa hyvä. Uh, Mr. President, just... Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama kohta uh, huomaan uh, näistä puheenvuoroista, että fokus täällä Brysselissä on hyvin pitkälti Brexitissä – ja Brexitin jälkeisistä vaikutuksista budjettiin. Mutta ehkäpä me käytämme kaikki mahdollisuudet eh, painottaa tätä, kuten teimme, eh, kun Jan ja Isabel kävivät juuri Dublinissa, Dublinissa että meidän täytyy ottaa huomioon myös eh, Brexitin vaikutukset Irlantiin, jotka tulevat olevat vakavammat kuin mihinkään muuhun maahan. Ja riippuen siitä, minkälainen tämä Brexit sitten on toteutuessaan, se tulee vaikuttamaan meidän talouteemme ja BKT, ja mehän olemme tällainen toipuva, elpyvä talous. Se voi olla 4-9 prosentin suuruusluokkaa sitten, kun Brexit todellakin tapahtuu. Joten haluan käyttää jälleen kerran tilaisuutta hyväkseni ja vahvistaa, että kysymys ei ole vain vaikutuksista budjettiin, vaan myös niihin vaikutuksi, äh, alueisiin, jotka ovat siinä ympärillä ja Irlantiin tämä tulee iskemään kaikkein koviten. Sitten toinen asia liittyen näihin äh, pilareihin ja prioriteetteihin. Maahanmuutto on toki yksi semmoinen, se on iskenyt äh, hyvin paljon tiettyihin maihin, jotka ovat tuolla eturintamassa – ja sitten mainitsitte puolustuksen. No, neutraaleille maille tämä voi olla hieman ähm, hankala asia. Mutta esimerkiksi kyberturvallisuuteen kyberturvallisuus on erittäin tärkeä asia ja minusta kieli on hyvin tärkeä siinä vaiheessa, kun äh, esitellään budjetti. Joten ei kannata ehkäpä äh, painottaa niin paljon tätä sotilaallista puolustusta kuin esimerkiksi kyberpuolustusta. Kiitos. Merci. La parole est maintenant. Kiitos. Nyt Maria del Maronculo. Buenas tardes. Hyvää iltapäivää. En tällaisessa rahoituspuitteissa, niiden täytyy olla osa meidän näkemystämme siitä, minkälainen Eurooppa on Eurooppa, joka on voimakkaampi ja integroidumpi. Eurooppa voimakkaampi ja integroidumpi se on Eurooppa, joka pystyy paremmin vastaamaan eri prioriteetteihin, joita kansalaisilla on ja vaatimuksia, joita kansalaisilla on. Budjettin osalta on pyritty aina keskittymään taloudellisen kohdistot ja myöskin parantamaan eh, sisäistä välinen toimintaa, joten tämä on hyvin keskeinen rooli, joka on monilla rahoituskehyksellä, ja nyt on sellainen rooli, joka sillä on myöskin tulevaisuudessa sisämarkkinoilla, jotka ovat integroituneet, on, ne ovat hyvin tärkeitä ajatellen nimenomaan taloudellista vaurautta eh, Euroopan unionissa ja myöskin meidän kansalaisiamme. Ja me ymmärrämme, että perustavanlaatuisesti nämä ovat perustavanlaatuisesti yhteydessä sisämarkkinoihin on on hyvin tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi kilpailukyky, tai kestävä kehitys ja siihen käyttävät varat. Ja hyvin tärkeää Espanjalle on tietysti yhteinen maatalouspolitiikka ja myöskin varat, joita käytetään kohesioon. Mutta täytyy ymmärtää nämä menot myöskin tulon lähteenä. Meidän mielestämme nämä ovat investointeja Euroopan tulevaisuuteen. Aiempina vuosina olemme voineet osoittaa, miten tärkeää on ollut kohesiopolitiikka ja myöskin yhteinen maatalouspolitiikka silloin, kun on myöskin eh, Euroopan unionin investointia, jotka ovat edistäneet sitä, että alueet ovat lähettyneet toisiaan, mutta on myöskin ovat palvenneet hyvin tärkeänä välineellä on saatu aikaan kehitystä ja kilpailukykyä ja tätä kautta myöskin tulojen lähteenä. Joten mielestämme täytyy ymmärtää nämä polineet välineenä, joka palvelevat sitä, että saadaan parempaa kohesiota sekä taloudellisesti sosiaalisesti, mutta myöskin tulon lähteenä ja siinä mielessä tärkeänä investointina Euroopan tulevaisuuteen ja myöskin kansalaisten hyvinvoinnin, hyvinvointiin koskevaan, kohdistuvan investointina. Myöskin uudessa varojen jär, rauhanjärjestelmässä nämä voi muuttua täydentäväksi välineeksi ja on tärkeää saada kanisään avoimuutta. Rahoituspuitteet vuoden 2020 jälkeen ovat hyvä tilaisuus tässä mielessä yksinkertaistaa eh, varojen käyttöä budjetissa ja saadaan järjestelmä, joka ei pehdätä mitään, pohdistuisi pelkästään eh, kansan tuloon. Kiitoksia. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Brexit ei ole mikään syy leikata rahoja, vaikka monet niin sanomat Tätä hetkeä voidaan pitää myös mahdollisuutena selvittää, minkälaista Eurooppaa me haluamme, asettaa prioriteetteja ja sitten äh, hoitaa tarvittava budjetti tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta meidän täytyy kuitenkin valita visiomme ensin. Joskus meistä tuntuu, että tämä on tavallaan väärinpäin koko tilanne, että rahat ovat olemassa ja sitten katsotaan kuka on vahvin ja kuka saa eniten. Muistanette neuvoston pitkien puukkojen yön ja tuntuu siltä, että MFF ei enää ole määrätietoista. Meidän täytyy huolehtia unionissa solidaarisesta tuesta ja tarvitaan tiettyä joustavuutta. Ja sen lisäksi täytyy olla myös ennalta määriteltyjä budjettia, joilla politiikkaa rahoitetaan ja käyttää tällaista fleksibiliteettiperiaatetta. Ja sen lisäksi täytyy huomioida lisäarvo, mutta Euroopan unionin suurin lisäarvo on pitää se hengissä ja vahvana populistien ja euroskeptisten suuntausten äh, alaisu, äh, alla. Ja täytyy huolehtia siitä, että unioni ei tapa itse itseään. Haluaisin painottaa, ehdottaa muutamia asioita, joita odotamme budjetin täyttävän. Kohesion rahoittaminen taloudellisesti ja sosiaalisesti jakautuneessa unionissa. Sen lisäksi täytyy luoda makrotaloudellinen vakaus, vahvistaa jakoperiaatteita epätasa-arvoisuuden poistamiseksi ja kaikkein tärkeintä varojen tasainen jako. Me emme tarvitse emmekä tue tällaista valtiovar, Euroopan valtiovarainministeriä ilman, että, että hänellä olisi budjettia. Kiitos. Merci. Je vais demander à nos deux rapporteurs. Kiitos. Nyt pyydän yhteisesittelijöitä tekemään todella nopeasti yhteenvedon tästä paneelista. Onnistuuko ihan minuutissa? Euh, Pitäisikö sanoa kyllä vai ei tuohon? Niin, kuten tavallista politiikassa, meillä on erilaisia mielipiteitä, ja sehän tekee poliittisesta elämästä rikasta. Jotkut meistä ovat yhtä mieltä siitä, että meidän pitää selkeyttää se, mitä haluamme Euroopan unionilta, ja me haluamme enemmän Euroopan unionilta. Se ei välttämättä merkitse sitä, että budjetin pitää olla suurempi, mutta haluamme selkeästi sanoa eh, sen, että halutaan halutaan, halutaanko pitää sama taso, ei välttämättä sama budjetti, halutaanko pitää sama taso kuin ennen Brexitiä, myös Brexitin jälkeen, vai halutaanko muuttaa politiikkojen tasoa Euroopan unionissa? Jos me haluamme pitää eri politiikan alueiden samasta tasosta, se merkitsee sitä, että täytyy määritellä, mitä se tulee maksamaan ja mistä rahat voidaan löytää, joko kansallisista maksuosuuksista tai omista varoista. Kysymys ei ole siitä, että tehtäisiin suurempi budjetti. Ei meillä ole tavoitetta, että budjetista tulee suurempi, mutta me haluaisimme parlamenttina, me jotka edustamme eri poliittisia ryhmiä, me haluamme selkeästi sanoa, että mm, ei voida alentaa Euroopan unionin kunnianhimon tasoa. Ja jos hallitukset päättävät, ja ne ovat, jos ne ovat päättäneet lisätä uusia elementtejä, kuten puolustuksen tai turvallisuuden, silloin me sitten kysymme, että hyvä on, olemme yhtä mieltä asiasta, mutta jos me lisätään uusia haasteita, missä ovat rahat? Missä ovat rahat uusiin haasteisiin? Joko me määritämme haasteet ja annamme niille rahaa tai emme. Ja meidän mielestämme nämä haasteet tulisi lisätä, mutta silloin on väistämätöntä, että sitten selkeytetään myös se, mistä rahat tulevat, ja on välttämätöntä sitten vahvistaa budjettia järkevällä tavalla. Merci. Kiitos. Isabel Toma, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Just. Olen pahoillani yhdessä minuutissa. Voin vain täsmentää yhden tärkeän seikan. Kyse ei ole siitä, että budjettia kasvatetaan. Kyse on siitä, että se jätetään kutakuinkin nykytasolle sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee. Me emme ole valmiita leikkaamaan kunnianhimon tasosta. Minä en nyt sano tätä henkilökohtaisesti, vaan sen on todennut myös neuvosto. Ja lisäksi on ehdotettu uusia kunnianhimoisia tehtäviä, eli täytyy toimia johdonmukaisesti. Ja haluaisin korostaa edustaja Mulderille sitä, että sanomme juuri tätä viestiä, eli ei uusia ohjelmia ilman uusia resursseja. Kyllä, jos me haluamme uusia ohjelmia, niin sitten tarvitaan uusia varoja, resursseja. Ja tämän mukaisesti me työskentelemme. Haluan kiittää Portugalin parlamenttia tästä erinomaisesta aloitteesta. Toivottavasti kaikki kansalliset parlamentaarikot vievät viestiä eteenpäin ja varmasti me Olbrichtin kanssa äh, budjettivalikunnassa olemme valmiita tapaamisiin tällä kaudella. Ennen kuin siirrymme seuraavaan osuuteen kokouksessa, me annamme puheenvuoron Evgenia Angelovalle – Sallitteko, että esitän teille vetomuksen? Te toimitte kansallisissa parlamenteissa. Siellä halutaan eurooppalaista lisäarvoa. Eikö ole sellaisia menoja, jotka nyt globalisaation maailmassa eivät enää toimi tehokkaasti, niin tehokkaasti kuin odottaisimme? Onko tietyissä toimissa nyt tullut sellainen hetki, että kollektiivisesti voitaisiin paremminkin toimia Euroopan tasolla? Eli jos EU-budjettia kasvatettaisiin, niin sitten kansallisia budjetteja pitäisi vastaavasti kutistaa. Näin me voisimme osoittaa, että on lisäarvoa Euroopan tasolla saatavissa. Ajattelen tässä avaruustyötä, puolustusta, maahanmuuttoa. Jotkut kansalliset menoerät kenties eivät enää toimi niin tehokkaasti ja olisi järkevää pohtia sitä, että että toimittaisinkin Euroopan tasolla. Näin katsottaisiin, että globaalisti julkiset menot Euroopan tasolla, Euroopan unionin tasolla, siis Euroopan unionin budjetissa, eivät aiheuta sitä, että Euroopan julkiset menot kasvaisivat. Olkaa hyvä, puheenjohtaja. Alors, nous, nous devons changer les, les rapporteurs. Nyt täytyy nyt vaihtaa sitten esittelijöitä. Janus Lewandowski ja Gerard Depré voivat tulla tänne korokkeelle. Daniele Biotti nous quitte également. Daniel Biotti poistuu paikaltansa. Et Alain Lamassoure nous rejoint. Ja Alain Lamassoure niin ikään tulee tänne korokkeelle. Thank you, honorable chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minulle on suuri ilo saada olla täällä toisena puheenjohtajana edustaja Artyin kanssa nyt eh, kun kansallisten parlamenttien budjettivaliokunnat tapaavat Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan kanssa. Bulgaria on eh, nyt ensimmäistä kertaa puheenjohtajamaana, joten tämä kaikki on meille uutta, mutta me teemme kaikkemme ollaksemme mahdollisimman tehokkaita. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat jo useissa tilanteissa osoittaneet, että ne eivät millään muotoa ole kilpailijoita. Ja olemme tot, todistaneet, että kykenemme tekemään yhteistyötä Euroopan kansalaisten, kans, kansalaisten etujen puolesta ja heidän äänensä vahvistamiseksi. Tämä on hyvä keino myös tuoda kansalaiset lähemmäksi Euroopan unionia. Ja minun mielestäni tämän hedelmällisen yhteistyön vahvistamisen pitäisi olla perusta kaikelle politiikalle. Euroopan unionin parlamentaarinen työ on erityisen tärkeää nyt, kun populismi kasvaa ja kun kansalaisten epäluulo valtion toimielimiä kohtaan kasvaa yleiselläkin tasolla. Jacques Delors sanoi yhteistyö, kilpailu ja solidaarisuus. kilpailu stimuloi ja solidaarisuus yhdistää meidän täytyy yhdessä ponnistella, jotta löydämme optimaaliset ratkaisut, jotka heijastelisivat eurooppalaisten tahtoa jatkaa työtä yhdessä ongelmat voittain. Nuoret sukupolvet ja koululaitokset ovat asioita, joilla tulee olla hyvin suuri rooli tulevaisuudessa, tuoda uusia ajatuksia ja uudistaa unionia niin, että voimme vastata kansalaistemme korkeisiin odotuksiin. No on erityisen huolestuttavaa, että ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen on todellinen riski, että tämän päivän nuoret sukupolvet äh, eivät pääsekään samaan elintasoon kuin vanhempansa. Ja he pitävät esimerkiksi unionia myös äh, tavallaan äh, liian kaukaisena ja he vaativat unionilta käytännön ratkaisuja kriiseihin, oli kysymys kulttuurisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta, turvallisuudesta, mistä tahansa. Yleisesti ottaen he kysyvät, millä tavalla unioni parantaa heidän elintasoa ja he odottavat selkeää vastausta. Ja nyt on meistä kaikista parlamentaarikoista kiinni antaa heille vastaus ja olla täysin rehellisiä siinä vastauksessa, koska muuten me joudumme ongelmiin, koska unioni on rauhan, demokratian, solidaarisuuden ja rauhan, vaurauden, tasa-arvon, hyvinvoinnin ja kestävyyden alue. Ja on hyvä muistaa ne periaatteet, jotka meitä yhdistävät eurooppalaisina ja niitä jaettuja voittoja, joita olemme saavuttaneet. Ja näinä aikoina unionin täytyy ylläpitää yhtenäisyyttä ja paremmin vastata niihin odotuksiin, joita kansalaisilla on esimerkiksi turvallisuudesta, taloudellisesta, sosiaalisesta mukaanottamisesta, ympäristön suojelusta ja luonnollisesti myös ilmastonmuutos on tärkeä asia. On tärkeää, että unioni tukee myös teknologista muutosta niin, että saadaan aikaan vauras ja hyvä tulevaisuus kaikille kansalaisille ja vastata myös haasteisiin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ja unionin tulee tarjota kansalaisilleen turvallisuutta ja mahdollisuuksia. Ja esimerkiksi budjetti 2020 jälkeen on legitiimi vain, jos sitä käydään laajaa julkista keskustelua. Jos me kuuntelemme tarkkaan, mitä kansalaistemme huolenaiheet ovat ja otamme heidät huomioon. Ja Euroopan unionin toimien toimista kommunikoiminen täytyisi olla yksi tärkeä tavoite, koska jopa vallankumoukselliset äh, ideat ja ratkaisut voivat äh, kaatua siihen, jos niistä ei puhuta avoimesti ja ne eivät saa kansalaisten tukea. Monivuotinen rahoituskehys on hyvin tärkeä sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle unionissa tulevalla vuosikymmenellä. Ja odottamme tässä komission ehdotusta ja toivomme, että se on tasapainoinen tulojen ja menojen suhteen. Nämä keskustelut ovat tärkeitä ja ja me tulemme käymään äh, yksityiskohtiin välittömästi, kun saamme komission äh, luonnoksen. Yritän tässä nyt äh, olla mahdollisimman lyhyt tässä avauspuheenvuorossani. Haluaisinkin antaa puheenvuoron nyt Janus Lewandowskille ja Gerard Preille, jotka ovat omien varojen yhteisesittelijöitä ja he saavat nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Good evening. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Meitä on kaksi esittelijää, mutta yksi ääni. Toivotamme tervetulleeksi valittuja edustajia Euroopan maista. Me puhumme nyt toisesta osasta budjettia. Me puhumme tästä ystäväni Alain Lamassuurin läsnä ollessa. Hän on elävä muisti siitä, miten on pyritty nykyaikaistamaan, uudistamaan budjetin tulopuolta. On ollut erilaisia yrityksiä, me yritämme uudestaan tälläkin kertaa. Meitä eivät ole lannistaneet aiemmat yritykset, me yritämme uudestaan. Yritämme myös rohkaista komissiota olemaan rohkeampi. Viimeksi minä olin komission esityksen takana silloin meillä oli eh, transaktiovero ja yksinkertaistettu arvonlisävero. Arvonlisäveron yksinkertaistaminen budjettiin tulolähteenä oli sama kuin brittien alennuksen poistaminen, joten vastaus Lontoosta oli heti ei, ja se oli tarinan loppupiste, ja se mitä jäi sitten oli vahvistettu yhteistyö ja eri jäsenvaltioiden välille, mitä tulee transaktioveroon. Mutta yritämme uudestaan, koska Brexit saattaisi tässä mielessä olla tilaisuus Ehkä jäsenvaltiot olisivat joustavampia nyt, kun on uusia haasteita ja jollakin tavoin niitä pitäisi rahoittaa tuoreella rahalla. Ja tästä syystä me pyrimme nyt päätösosumassa, josta äänestetään tällä viikolla budjettivaliokunnassa olemaan rohkeita, mutta emme pyri provosoimaan. Provo- emme pyri provosoimaan siinä mielessä, että ehdottaisimme asioita, jotka vaatisivat sopimusmuutoksia ja Kansallisen parlamenttien eh, finanssi eh, itsemääräämisoikeus säilyy, koska verotuskysymykset ovat sellaisia, joista kansalliset parlamentit päättävät ja niiden tulee edelleenkin olla sellainen asia, mutta me tiedämme, että on olemassa paradoksi nykyjärjestelmässä, ei pelkästään se, että se on mutkikas ja että se vaatii lisää avoimuutta, mutta yhä useammat jäsenvaltiot näkevät eh, nämä maksut joka budjettiin kustannuksena eivätkä investointina Euroopan unioniin ja katsovat, että pitäisi olla oikeudenmukaista palautetta siitä ja se, se mikä hallitsee neuvotteluja. Ja, joten tätä on on helppoa siis arvostella tätä olemassa olevaa järjestelmää, mutta paradoksi on kuitenkin se, että näin voimakkaasti arvosteltu järjestelmä kuitenkin on vakaa, se on ollut vakaa 80-luvun lopulta lähtien, joten nyt me olemme siis pyrkineet tähän uuteen yritykseen, ja nyt voidaan sen kysyä, mitä ehdokkaita sitten on uusi, uusiksi omiksi varoiksi. Jacques Deparden kanssa olemme pyrkineet eh, katsomaan lukuisia ehdokkaita. Kukaan, mikä niistä ei ole täydellinen. ALV yksinkertaistettuna, nyt kun britit lähtevät, se voisi olla helpompi asia toteuttaa. Sitten eh, transaktiovero, ei siis mikään Tobin vero, eikä ole vero, joka kohdistuisi rahoituksellisiin toimintoihin, vaan rahoitusvero, joka tulisi transaktioista, joka voitaisiin vähentää spekulointia rahoitusmarkkinoilla. Kysymys ei ole sitä, että nyt verotettaisiin yksittäistalouksia ja niiden arkisia toimia. Kysymys on toisen tyyppisestä transaktioista, joita verotettaisiin. Mitä tästä, mikä meidän ehdotuksemme on myöskin mukana, on mahdollinen osuus yhteisöverotuksesta, ja tähän me vaadimme, tähän, tämä edellyttää paljon asiantuntemusta digitaaliselta sektorilta. Minun alkuperämaastani Puolasta, sieltä on vaikea löytää jotakin sellaista, mikä tukea sille, millä torjuttaisiin ilmastonmuutosta ja ympäristö, siis verotus, joka liittyy nimenomaan ympäristökysymyksiin. Ainakin esityksemme tällä hetkellä, mikä on kaikkein neutraalinen esitys, on se, että on tällainen vero, joka liittyy hiilikäyttöön, eli se, että tulot maasta, joka on verrattavissa jotenkin meidän päästökauppajärjestelmäämme. On tietysti muita tuloja, jotka voidaan sisällyttää. Jotkut niistä ovat ennakoitavia, maksut kolmasista maista, palkat, jotka liittyvät henkilöihin, niin henkilön verojen, palkkojen verotus, jotka työskentelevät Euroopan unionin toimielimissä. Me olemme kuitenkin siis nyt pyrkineet rohkaisemaan komission, joka vastaa asiasta, että hän pyytyisi puuttumaan tähän omien varojen järjestelmään. Thank you, Mr. Lewandowski. Uh, Mr. Dupre. Kiitos edustaja Lewandowski. Nyt edustaja Dupre. Kiitos puheenjohtaja. Luonnollisesti olen samaa mieltä siitä, mitä yhteisesittelijä Lewandowski totesi. Voisin tehdä yhteenvedon lähestymistavastamme hieman yleisemmällä tasolla. On aivan selvää, että me tarvitsemme uusia tuloja EUn tasolla. Jotkut täällä salissakin kenties sanovat, että Euroopan unionin budjetti on liian raskas taakka ja kasvava taakka. Jos katsotte, mitä Euroopan unionin budjetti tarkoittaa verrattuna BKTL vuodesta 1993 Euroopan unionin budjetti oli 1,25 prosenttia BKTLstä ja 2014-2020 tämä monivuotinen rahoituskehys oli 1,03 prosenttiyksikköä. Eli EUn budjetti viime vuosien aikana on kutistunut suhteessa rikkauden synnyttämisen Euroopan unionin tasolla. Usein kuulen myös tehtävän eron nettomaksajien nettosaajien välillä. Ne, jotka ovat nettomaksajia, eivät aina laske kuitenkaan sitä, mitä ne saavat Euroopan unionin järjestelmästä. Ja kysehän on suuresta yhtenäismarkkinoista, jolla toimimme yhteisten harmonisoitujen sääntöjen, standardien kautta ja käytimme yhteistä valuuttaa. Eli mekaaninen ero toisaalta nettomaksajien ja nettosaajien välillä on keinotekoinen ero ja virheellinen ero. Kolmanneksi, jos vetoamme uusien omien varojen puolesta, niin kyse on Brexitin aiheuttamasta aukosta ja tappioista. Ja sen lisäksi meillä on vielä prioriteetteja, uusia haasteita. Jotkut ovat jo puhuneetkin niistä huolista, joita meillä on, eli tarpeesta tehdä parempaa tulosta tietyillä aloilla, esimerkiksi ulkorajojen valvonnan alalla. Tämä on aivan maksimaalinen haaste, kun ajatellaan äh, maahanmuuttovirtoja ja poliittista tasapainoa sisäisesti Euroopan unionin sisällä. Komissio on nyt julkaissut uuden asiakirjan, jossa todetaan, että haluamme tehokkaampaa rajavalvontaa. Eli tässä on neljä vaihtoehtoa, neljä skenaariota, eli minimalistinen neljän miljardin skenaario ja sitten maksimaalinen skenaario, eli tehokas rajavalvonta, yhteisesti hallinnoitu järjestelmä, 150 miljardia euroa. Meidän täytyy sitten päättää prioriteettiemme perusteella, mistä löytyvät ne lisävarat, joita tarvitaan tuleville vuosille. Tällä hetki sitten esitettiin kysymys siitä, että eikä me Euroopan tasolla tässä nyt luoda. Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti eh, sitten sanoisivat, että no Euroopan tason vero, joka sitten kannetaan. Janus totesi, että me emme puutu verotukselliseen suvereeniuteen jäsenvaltioissa. Tarkoitus on toimia niin, että Euroopan unionin eh, kirstu tästä hyötyisi olemassa olevien verojen kautta. Esimerkiksi niin, että harmonisoidaan tiettyjä järjestelyjä. Emme me luo mitään uusia veroja, vaan kyse on ALVn suhteesta Euroopan unionin budjettiin. Ja sama koskee myös mm, yritysverokantaa ja sama pätee myös transaktioveroon, jossa joskus saadaan aikaiseksi. Eli tiettyjä veroja mahdollisesti toteutettaisiin esimerkiksi ympäristöveroja. Emme me luo Eurooppa-veroa, vaan haluamme Euroopan unionin budjettiin käyttöön sellaisia varoja, jotka syntyvät äh, muualle ja jotka jäsenvaltiot sitten määrittävät, miten ne Euroopan unionin budjettiin äh, tuodaan. Kollegat, jotkut kollegat ajattelevat, että kaikista oikeudenmukaisin äh, maksuosuus olisi tämä BKTL perustava, perustuva maksu osuus. Emme me sitä aio poistaa, vaan aiomme eh, suhteellista merkitystä tämän maksuosuuden osalta vähentää. Eli ihanteellisesti tilanne, tilanne olisi se, että tämän seitsemän vuoden kaudella kansallisia maksuosuuksia voitaisiin pienentää 40 prosentilla ja sitten saisimme joitakin uusia omia varoja, jotka kompensoisivat tämän vähentymisen ja kokonaisuutena tästä syntyisi tasapainoinen kokonaisuus. Tässä puheenjohtaja, hyvät kollegat, se mitä halusin sanoa tässä vaiheessa. Thank you, Mr. Dupre. Kiitokset. Ja nyt sitten äh, alan äh, Lamassuur, omien varojen korkean tason ryhmän jäsen. Olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin painottaa paria kolmea seikkaa, jotka ovat jo nousseet esille kollegoiden puheenvuoroissa. Kun kyse on Euroopan unionin budjetin uudistamisesta, niin se on aihe, jota emme voi enää vältellä. Toisaalta perinteiset tulot, kansalliset maksuosuudet laskevat nyt kun Brexit toteutuu ja toisaalta tarpeet ovat kasvaneet Kyse on Euroopan unionin vastuusta. Näistä vastuualoista hallitukset ovat jo päättäneet ja kansalliset parlamentit ne ovat vahvistaneet ja EUn toimielimet ovat ne vahvistaneet. Aivan erityisesti kun kyse on maahanmuuton hallinnoinnista, terrorismin vastaisesta taistelusta, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja uudesta kumppanuudesta kumppanuudesta Afrikan kanssa. Jotta voimme vastata näihin uusiin rahoitushaasteisiin, toistaiseksi olemme luoneet erillisrahastoja aina kun uusia ongelmia on tullut vastaan. Nyt tällainen tuhlaus täytyy lopettaa ja on palattava budjetin yhtenäisyyteen niin, että yhdessä, yhdessä budjetissa näitä hankkeita rahoitetaan uudistus ei ole mikään vallankumous. Aivan niin kuin Gérard Dupré sanoi, kyse on siitä, että emme siirrä äh, äh, jäsenvaltioiden verotussuvereeniutta. siis säilyy jäsenvaltioissa ja kansallisissa parlamenteissa, vaan kyse on siitä, että pidämme Euroopan unionia jonkinlaisena alueellisena kollektiivina. Kun ajattelemme vaikkapa Ranskaa, niin me mahdollistamme sen, että kaupungit ja alueet voivat käyttää myös verotusoikeutta silloin, kun kansallinen parlamentti on näin päättänyt. Ja se antaa näille alueille oikeuden hyötyä tiettyjen verotuottojen kannosta tiettyjen rajojen, ennalta määriteltyjen rajojen puitteissa. Sama tilanne pätee tässä. Eli täytyy myös muistaa, että 20 vuoden ajan, silloin kun puhuttiin talousyhteisöstä, niin silloin talousyhtiö yhteisö toimi täysin omien varojen pohjalta. Eli sitten tullimaksuista saatiin varsin paljon varoja, kun politiikka oli protektionistista ja ALV-maksut toimivat varsin hyvin siihen saatta, saakka, kunnes tämän järjestelmän luonne sitten vääristyi. Ja kaikki hyväksyivät sen, että tämä on tavallaan federalistinen järjestelmä. Eli meillä on hiili- ja teräsyhteisö, joka sitten sitä säätelevällä perussopimuksella perustettiin. Järjestelmä toimi parinkymmenen vuoden ajan ja vasta viimeisten 20 vuoden aikana tilanne on muuttunut. Ja Tällä hetkellä kyse on siis kansallisista maksuosuuksista suurimpana rahoituseränä. Eli tässä oikeastaan palataan alkuperäiseen tilanteeseen, palataan ikään kuin lähteille. Voin yhtyä niihin ehdotuksiin, joita Euroopan parlamentin esittelijät äh, esittivät. Haluaisin korostaa vain sitä, että joka tapauksessa, jos valtiovarainministeriössä on yksimielisyys uusista tuloista, niin viimeinen sana kuuluu kansalliselle parlamenteille. Eli niillä kaikilla on veto-oikeus. Tämä on sellainen aihe, jossa kansallisilla parlamenteilla ei ole huolen aihetta. Ne voivat suhtautua tähän tyynin mielin. Sitten puheenjohtaja Ahtyi mainitsi tärkeän seikan meidän on varmistettava se, että kun käytetään Brysselissä yksi lisäeuro, niin sillä saadaan ainakin yhden euron säästöt sitten kansallisella tasolla. Jos me päätämme, että Euroopan tasolla toteutetaan toimivaltuuksia aikaisempaa enemmän, niin sitten täytyy siirtää Euroopan tasolle vastaavat resurssit, henkilöresurssit, määrärahat, ja mahdollisuus rahoittaa kaikki tämä myös verotuloilla. Meidän on varmistettava veronmaksajille, kyse on aina vain samoista henkilöistä, eli kyse on kansallisesta veronmaksajasta, joka maksaa joka tapauksessa veronsa. Ja toteutetaanpa sitten politiikkaa Euroopan tasolla, alueellisella tasolla vai kansallisella tasolla. Meidän on annettava veronmaksajalle takeet siitä, että tämä päätöksen teon siirto ei johda siihen, että verotaakka kasvaa. Eli kyse on kustannuksista ja, kustannuksista ja tehokkuudesta. Tehokkuuden on parannuttava. Me ehdotamme sitä, että eh, kansallisen tilinpidon järjestelmät ja Euroopan tilintarkastuksen järjestelmät yhdistetään verkostoksi. Joka kerta, kun luodaan hallintoa, siirretään toimivaltuuksia Euroopan tasolle, niin tämä periaate budjetin johdonmukaisuudesta ja budjetti e, subsidiariteetista e, myös varmistetaan ja valvotaan. Kiitos. Thank you for, um... Kiitos, että huomioitte aikapaineet. Nyt meillä on sitten kansalliset parlamentit. Äh, Andrei Schlachter Kaksi minuuttia. Johnsa, Kiitos puheenjohtaja. Täällä aiemmin todettiin, että kansalliset parlamentit voivat käyttää puheenvuoron aivan vapaasti, joten tässä syystä haluaisin sitten ilmaista Puolan parlamentin ja hallituksen kannan. Me olemme valmiita keskusteluun monivuotisesta rahoituskehyksestä vuoden 2020 jälkeen. Me olemme tietoisia siitä, mitä haasteita edessämme on. Me tiedämme, että meidän täytyy huolehtia kansalaisten turvallisuudesta. Kysymys ei ole pelkästään sotilaisesta turvallisuudesta, kysymys on myös energiaturvallisuudesta muun muassa. Ja sitä varten meillä onkin oma erityinen mielipiteemme Nord Stream 2-hankkeesta. Me sanomme, että prioriteettien toteuttamisen täytyy vastata kohesio- ja maatalouspolitiikan tavoitteita. Me tarvitsemme kunnianhimoisen lähestymistavan, mitä tulee Euroopan unionin budjettiin. Emme usko, että Euroopan unionin budjetin tulisi olla pienempi. Mm, komission jäsen Oettingerin ehdotus on meistä mielenkiintoinen. Hän ehdotti, että Euroopan unionin budjettia olisi suuruudeltaan 1,1 prosenttia BKTLstä. ja myöskin omia varoja olisi tarkoitus lisätä. Kiitos. Thank you. And the next, uh... Kiitos. Seuraava on Björn Excel Ruotsista. Tack. Jag vill först... Kiitos. Haluaisin aluksi kommentoida budjettikeskustelua. Ruotsin kanta on tunnettu. Me olemme EU-ystävällisiä, tuemme EUta ja Brexitin jälkeen tuki on vielä kasvanut, mutta haluamme huolehtia tästä tuesta ja siksi emme voi motivoida kansalaisillemme, että heidän rahansa äh, vaurauden sijasta meneekin kasvaneisiin EU-maksuihin. Tämä on riski. Varsinkin kun me jo nyt kuulumme muutamaan niistä jäsenvaltioista, joka on kantanut vastuunsa maahanmuutosta. Brexitin myötä EUn budjetin täytyy vähentyä. Se on logiikkaa. Jos me haluamme rahaa maahanmuuttoon tai ilmastokysymyksiin, on se otettava jostain muusta budjetin sisältä. Kysymys on budjettikurista ja se luo luottamusta. Meidän mielestämme rahaa on haettavissa esimerkiksi maatalouspolitiikasta. Mitä tulee verotukseen, niin minä pidän korkeista veroista, koska se luo hyvää taloudellista kasvua ja yhteistä sosiaalista hyvinvointia. Siksi niiden maiden, joilla on matala verotus, tulee nostaa verotustaan. Se on hyvää harmonisointia. Mutta kaikki verotus EU-tasolla eh, e eh, rikkoo kunkin jäsenvaltion verotusoikeutta. Sen vuoksi tulevassa jatkokeskustelussa meidän tulee miettiä sitä, millä tavalla tämä vaikuttaa kansalaisten lompakkoon? Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. José Manuel Fernández Portugalista. Merci, c'est une discussion. Kiitos. Tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelu. Keskustelu, joka hyvin helposti lipsahtaa myös populismin puolelle. On henkilöt, jotka haluavat vahvistaa budjettia, mutta sitten sanovat, että eivät halua uusia omia varoja. Tämähän tarkoittaisi enemmän kansallisia maksuosuuksia ja näin ollen lisää veroja veronmaksajille, kansalaisille. On selitettävää, että jos me haluamme kasvattaa budjettia, niin helpoin tapa on toteuttaa sellaisia resursseja, jotka eivät rangaise kansalaista. Sitten on toisia, jotka haluavat ylläpitää nykyjärjestelmän, eli kansalliset maksi, maksuosuudet. Mutta valtiovarainministerit käyttäytyvät ikään kuin he olisivat tämän budjetin omistajia. Jotkut ovat enemmän omistajia kuin jotkut toiset. Tässä järjestelmässä tehdään vääränlainen ero toisaalta nettomaksajien ja nettosaajien välillä. Muistutan, että 85 prosenttia budjetin tuloista tulee jäsenvaltioilta ja esimerkiksi Saksa ja Ranska vastaavat 38 prosentista EUn budjetissa. Tämän tulisi olla selvää, että, että kaikkien kansalaisten tulisi olla budjetin omistajia ja jokaisen jäsenvaltio, jokainen jäsenvaltio on budjetin edunsaaja. Eli ne, jotka antavat enemmän kuin mitä itse saavat takaisin, nekin hyötyvät muiden julkisten hyödykkeiden kautta. Tietävätköhän kansalaiset sen, että 94 prosenttia budjetista tarkoittaa investointeja ja noin 80 prosenttia tästä rahoituksesta palaa jäsenvaltioihin. Eli jossakin vaiheessa on sitten katsottava, mikä on se hinta, jonka joudumme maksamaan siitä, että tietoa politiikkaa ei toteuteta. Yhdistynyt kuningaskunta on nettomaksaja ja se on ymmärtänyt paljonko Euroopan unionin jäsenyydestä luopuminen maksaa. Hinta on korkeampi kuin se, minkä se tällä hetkellä maksaa Euroopan unionin. Kiitos. Um, kiitos. Seuraavaksi Savintilai Ranskasta. Pitäkää ajasta kiinni kaksi minuuttia. Eh, Kiitos. Kun seuraa keskustelua, on seurannut sitä alusta saakka, niin havaitsee hyvin, että meillä on tässä oikeastaan poliittinen ongelma. Kyse on poliittisesta tahdosta ja poliittisesta kysymyksestä. Me olemme kaikki samaa mieltä. Toteamme, että uudistusta ei voi enää lykätä. Mutta nyt täytyy sitten pohtia sitä, olemmeko me ikään kuin saman kohtalon yhteisö. Mitä me oikein haluamme? Meidän on vastattava tähän kysymykseen ja luonnollisesti myös kansalaisten veronmaksajien on tätä tota pohdittava. Me emme voi enää näitä kysymyksiä väistellä. Jos me kansallisten parlamenttien jäsenet joutuisimme hyväksymään äh, sellaisen budjetin, äh, jota nyt ehdotetaan, niin me olemme aina veronmaksajien edessä, kansalaisten edessä. Presidentti Macron on esittänyt, että kuunneltaisiin kansalaisia. Ja 25 jäsenvaltiota on suostunut siihen, että käsittelemme asiaa tällä tavalla. Eli kysymme kansalaisilta, mitkä ovat prioriteetit, mitkä ovat ne suuret haasteet, joihin Euroopan tasolla on vastattava. Sitten meillä on enemmän liikkumavaraa jotta voimme päättää budjetista. Kiitos. Thank you so much for being punctual and... Kiitos. Ja sitten eh, Isabella Thomas, MFF-esitteli, olkaa hyvä. Oui, merci beaucoup, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Aivan yhdessä minuutissa sanoisin, että se työ, jota korkean tason työryhmä on tehnyt, siinä Lamassuur oli mukana ja myös sitä Euroopan parlamentti on tehnyt. Me olemme ikään kuin lähentynyt näkemyksissämme kohti samaa ajatusta. Ensinnäkin jäsenvaltiot ja kansalliset budjetit hyötyvät omista varoista. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ainakin osittain nämä omat varat keventävät kansallista budjettia ja sen painoarvoa Euroopan budjetissa – näin voimme saada liikkumavaraa kansallisiin budjetteihin, eikä unioni tule enää painolastiksi kansallisiin budjetteihin. Ja esittelijöiden tekemät ehdotukset ovat tarkkaan ottanut, ottaneet huomioon sen, että ei aiheuteta taakkaa kansalaisille veronmaksajille, jotka jo kansallisesti maksavat kovia veroja, vaan nimenomaisesti pyritään puuttumaan niihin, jotka eivät maksa veroja, jotka eivät osallistu tämän julkisen hyvän kartuttamiseen, mutta kuitenkin hyötyvät infrastruktuurista, koulutuksesta ja niin edelleen. Eli tätä me juuri ehdotamme. Thank you, Mrs. Thomas. Kiitokset. Meidän aikamme on loppumassa. Antaisin puheenvuoron vielä pääpuhille, mikäli he näin haluavat. 30 sekuntia tai maksimissaan minuutti ihan vain yhteenvedon tekemiseksi. Haluaako joku? Let's, let's uh, sum up. No, tehdään pieni yhteenveto. Me puhumme uusista ö, omista varoista, mutta tässä ei ole kysymys siitä, että tässä ö, lähdettäisiin sorsimaan ö, Äh, rikkaita tai vähemmän rikkaita. Tämä on oikeudenmukainen. Joten omat äh, varat äh, eivät aina ole täysin arvioitavissa etukäteen, mutta tässä on kysymys hyvin paljon poliittisesta tahdosta. Olitte oikeassa siinä. Ja siitä, kuinka tähän mennessä mahdoton tehtävä tehdään mahdolliseksi. Minun toiveni Bulgarialta puheenjohtajamaana maana on se sama, mikä Günther Oettingerillä. Tämän jälkeen on nimittäin Itävalta, ja Itävalta ei kannata kovinkaan pitkälti omia varoja. Mutta tässä on nyt kuusi kuukautta aikaa. Jos me haluamme MFFn vietyä päätökseen, niin Itävalta on tässä ratkaiseva joulukuusta, heinäkuusta joulukuuhun 2018. Joten katsotaan, kuinka teemme Mission Impossibleista mahdollisen? Oui, madame la présidente. Niin, puheenjohtaja. Olemme käyneet lyhyen näkemysten vaihdon ja tältä pohjalta on noussut esille näkemys. Me pyydämme eh, resursseja Euroopan unionin toimintaan. Tämä vaatii sitä, että me olemme samaa mieltä tästä kohtalon yhteydestämme. Eli mitä me haluamme saada aikaiseksi yhdessä, missä haluamme onnistua yhdessä. Olemme käyneet lyhyen näkemysten vaihdon, jonka pohjalta näyttää siltä, että, että jonkinlainen tasapaino voisi löytyä tulevassa MFFssä. Eli miten jäsenvaltiot ja me onnistumme saamaan tasapainon sen politiikan suhteen, jota haluamme toteuttaa. Tällä on puhuttu kohesiosta, maatalouspolitiikasta ja samanaikaisesti on huomioitava ne uudet haasteet, jotka ovat edessämme, jotka vaativat lisää resursseja ja yhteistyötä, jos me todella haluamme toimia tämän yhteisen kohtalomme mukaisesti. Kiitokset Debre ja sitten herra No, kiitos ymmärtämyksestä. Haluaisin muistuttaa kaikkia ja näin haluankin päättää tämän, että Bulgarian puheenjohtajamaan slogani on yhdessä vahvana. Joten vaikka kaikki työskentelevät omissa parlamenteissa, meidän tulee olla, toimia yhdessä vahvana. Muistuttaisin, että illallinen alkaa kello 19. Eurooppa historian talossa. Siis kello 19. Meillä on noin viisi minuuttia aikaa. Kiitos.